sitzung wieder aufgenommen. ich hoffe sie haben sich genügend gestärkt für die letzte etappe in diesem jahr. Jatkamme istuntoa. Toivon, että hermonne ovat nyt vahvat. Onko entisen edellisen istunnon pöytäkirjaan mitään sanottavaa ilmeisesti ei ole, joten se on hyväksytty seuraava asia esityslistalla. Keskustelu on ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaamuksista ja aloitamme tilanteella Kongon demokraattisessa tasavallassa. Aluksi annan puheenvuoron Pelsoman laatiolle ensimmäisenä kollega Gabriel. Monsieur le Président, la crise dans les Kivu... Herra puhemies, kivun provinssin kriisi tuo pinnalle vanhan suurten järvien alueen ongelman ja erityisesti ongelman, jota ei Kongon demokraattinen tasavalta ole ratkaissut, rangaistamattomuus sotilaalliset ammatilliset joukot, luonnonresurssien väärinkäyttö ja poliittisen tahdon puute Kongon demokraattisessa tasavallassa aiheuttaa sen, että tällä hetkellä turvattomuus, jota kansa on kohdannut vuosien alan on muuttunut sietämättömäksi. Meidän täytyy tehdä jotakin, jotta voisimme ratkaista tämän konfliktin, emmekä voi vain tyytyä hallinnoimaan sitä. Meidän tulee olla vastuullisia ja tehokkaita kolmella tasolla. Ensimmäisellä tasolla vastuullisuus on Kongon vastuuta taloudellisella ja yhteiskunnallisella tasolla. Väkivaltaisuudet täytyy päättää välittömästi kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ratkaista tilanne. Nämä ovat ehdot, jotka tekevät mahdolliseksi ratkaista konfliktin. Alueellisella tasolla on tärkeää, että dialogi, joka on alkanut RTSn ja Ruondan välillä, jatkuu. Saanko yhden lisäminuutin puheaikaa? Voisinko käyttää sen, herra puhemies? Minulle merkitty, että oli puheaikaa yksi minuutti. Minä tullakin pyydän te puhumaan hitaasti, koska tulkeilla on vaikeuksia teidän nopeuteenne kanssa. Olkaa hyvä, jatkakaa. Merci, je vais continue. Kiitoksia, jatkan. Ähm, alueellisella tasolla on tärkeää, että dialogi, jota on käyty jo Kongon demokraattisen tasavallan ruoneiden Ugandan välillä, jatkuu. Unien, Euroopan unionin ponnistukset voivat johtaa lopulliseen ratkaisuun. On tärkeää, että saamme aikaan yhteisen seurantamekanismin, jolla on tarpeelliset henkilöstö ja rahalliset resurssit ja toivoisin, että me saamme aikaan vastauksia kysymyksiin, joita on noussut YK tasolla. Kansainvälisellä tasolla meidän täytyy tehdä kaikki mahdollinen Euroopan unionin osalta. Me olemme antaneet jo paljon humanitaarista apua ja kahden suuren hankkeemme kautta, EUPOLin ja EU-SEKin operaatioiden kautta. Haluaisin lopuksi sanoa, että meidän tulee tehdä kaikki, jotta tohtori Mungvejen elämää voitaisiin, henkeä voitaisiin suojella ja hänen murhayrityksensä selvitettäisiin. Kyseessä ei ole vain tohtori Mukwege, mutta myöskin kaikki naiset, jotka joutuvat seksuaalisen väkivallan uhriksi ja joita Kongon demokraattisen tasavallan tulisi suojella. Kiitoksia. Kiitos. Todellakin käytetty, teillä on siis aikaa todellakin kaksi minuuttia. Tämä oli virhe, joka täällä oli tehty täällä. Listaa laadittaessa pitäisi muuten kaikkia puhujia todella puhumaan tekstiä vain niin paljon kuin normaalilla puheenopeudella voi puhua, koska muuten kukaan muu ei saa äidinkielten ympärien ymmärtävien lisäksi ymmärtää mitään sitä puhutaan, koska tulkintaa pysty seuraamaan. Seuraavaksi seuraava Kretsu. Kiitos puhemies Hyvä komission jäsen, nyt on niin, että Goman kaupunki jälleen on vaihtanut omistajaa ja näemme, että myöskin Ruandalla on vaikutusta pohjoiskivun alueella. Tämä on ulkoista vaikutusvaltaa ja se liittyy tähän sotaan ja hyvin traumaattiseen tilanteeseen. Kysymys ei ole mistään normaalista sisällissodasta, vaan Afrikan maiden välisistä konfliktista. Kysymys on luonnonvaroista suurten järvien alueella. Tämä on hyvin verinen konflikti ja kansainvälisen yhteisön täytyy tehdä asiassa jotakin. On jatkettava neuvotteluja. Ja todellakin on hyvin paljon pakolaisia alueella ja on yritetty tehdä jotakin, mutta äh, lapsia on pakko rekrytoitu armeijaan, ei ole elintarvikkeita ja on paljon raiskauksia, joukkoteloituksia ja niin edelleen. Ja on hyvin tärkeää, että nyt ryhdymme mahdollisimman pikaisesti aktiiviseksi, jotta saan rauha palautettua alueelle. 2000 YK sotilassa saattaa olla ratkaisu, mutta se ei riitä. Kysymys on yhtä hyvin mutkikkaasta yhtälöstä. Tähän asti olemme voineet nähdä, että YK ei ole pystynyt valvomaan tilannetta. Siksi tarvitaan uutta strategiaa, jotta tilannetta voidaan valvoa ja tässähän nimenomaan siviiliyhteiskunta, kansalaisyhteiskunta säily, kärsi tilanteesta. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu tuloille näistä luonnonlähteistä ja myöskin tuesta rahoituksesta kapinallisille. Kiitos Kretsu ja nyt kollega Ki Nielsen. Merci, president. En République... Kiitos puhemies. Kongon demokraattisessa tasavallassa yhdellä sanalla voi vetää yhteen sen, mitä täällä on tapahtunut. Makala, Makala on Pohjois-Kongon eh, kultakaivos, joka symbolisoi niitä ongelmia, mitä suurten järvien alueella on. Täällä on korruptiota ja on eh, päästy eroon paikallisista eh, kaivoksen hallitsijasta ja Makala on myös Kinshasan päävankila ja sielläkin on rankaisemattomuutta ja petoksia ja hallitus ei toimi kunnolla. Vankijärjestelmä ei toimi. Siviilivangit joutuvat maksamaan muille vangeille. On tuhansia ihmisiä kyseessä vankilassa, joita ei koskaan tuomittu. Siellä on liikaa ihmisiä ja kidutuksia ihan päiväisesti makalla. Olipa kyse kultakaivoksesta tai vankilasta, tämä on symboli tälle tilanteelle. Nyt tarvitaan taas oikeusvaltio voimaan ja siellä on liian pitkään jatkunut tilanne, josta ei ole rangaistu. Nyt ei voi tehdä rauhaa niin, että unohdetaan oikeus. Ei saa missään nimessä antaa uskuntakandan tapaisille ihmisille armahdusta. He ovat tämän maan saaneet palamaan, eikä heitä ole sitä rangaistu. Siellä on 16 vuodessa valtava määrä naisia murhattu ja tohtori Mugabe on puolustanut näitä naisia. Hän puhuu jatkuvasti kauheuksista ja auttanut naisia, siksi hänen kimpunsa on käyty. Meidän on tuomittava nämä asiat ja painostettava Kongon hallitusta, jotta tämä murhayritys tulisi tutkinnan kohteeksi mahdollisimman nopeasti. Rauha saadaan aikaisiksi, jos saadaan lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, eli luonnonvarat jaetaan kunnolla. Kiitos. Kiitos kollega Kiel Nielsen ja nyt kollega Ojulan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen. Konflikti, joka on vienyt satojen tuhansien viettomien ihmisten hengen, on tehnyt Kongon demokraattisesta tasavallasta sota-alueen, jossa sotaherrat ja korruptoituneet virkamiehet ovat ainoat, jotka hyötyvät tilanteesta. Valitettavasti kansainvälinen tuki ei ole saanut aikaan toivottuja tuloksia. YK on rauhanturva operaatio on ollut käytössä 13 vuotta ja joka vuotta, vu, vuotena 1,5 miljardia dollaria on annettu varoja tähän projektiin, mutta me tuloksia ei ole saatu aikaan. Tämä nykyinen kriisi ei ole ensimmäinen laatuaan eikä varmastikaan viimeinen. Uskon, että yhteiskunnan rakentaminen vaatii vahvaa poliittista tahtoa ja kunnianhimoisia poliittisia johtajia sekä hallituksen että opposition puolella, jotka haluavat rakentaa demokraattisia instituutioita ja puolustaa perusoikeuksia. Valitettavasti tällainen tilanne ei Kongossa ole vallalla. Kiitos. Kiitos. Ja viimeisenä laatijana on kollega Murphy. Kaksi ja puoli minuuttia. The recent escalation of violence in the eastern provinces of Congo. Väkivallan kärjistyminen Kongon itäisessä maakunnissa ja M23 kapinaisten tukeminen komaan on kriisi kriisin päälle. Kongon itäosaa ovat vuosikymmenet tuhonneet sodat eri kapinaisryhmien ja armeijan välillä, jotka ovat kaikki pyrkineet saamaan hallintaansa valtaiset luonnonvarat alueella. Naapurimaat käyvät sijaissotia tukemalla erilaisia kapinallisryhmiä pyrkimällä saamaan aikaan itselleen hyötyä. Kaikki ryhmät ovat syyllistyneet vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, myöskin organisoituun sukupuoliseen väkivaltaan. Ainakin 48 naista raiskataan maassa joka tunti ja ehkä lisää valtaisa määrä vuodessa ja noin 5,4 miljoonaa ihmistä on arviota kuollut näissä sodissa ja yli 140 000 ihmistä on joutunut pakenemaan nyt näitä viimeisimpiä taisteluja. Yhdysvallat ja Euroopan unioni yhdessä Kiinan hallitsijoiden kanssa ovat tukeneet Kabilan korruptoitunutta hallitusta rahoituksellisesti ja sotilaallisesti käyttämällä muun muassa YK-sotilailla toivoen, että voivat saada aikaan niin paljon vakautta, että voidaan ristohyödyntää eh, luonnonvaroja. Tämä taktiikka ei ole onnistunut. Järkyttävän köyhyyden linnalla kun BKT henkeä kohti on alle dollari päivässä henkeä kohti. Tämä kuitenkin on yksi rikkaimmista alueista maailmassa valtaisien luonnonvarojen ansiosta. Sotaherrat ja kaupungin valtioviranomaiset ansaitsevat valtaisia summia tekemällä likaisia kauppoja. Yhdessä he järjestävät sen, että jatketaan siirtomaa herrojen ja imperialistien harjoittamaa riistoa, joka jättää ihmiset vaille kaikkea vaurautta he vieheiltä luonnonvaransa. On välttämätöntä, että tämä hirvittävä sodan kierre ja imperialistinen asioihin puuttuminen päättyy ja alueelle saadaan todellinen rauha, saadaan kestävä tilanne. On välttämätöntä, että luonnonvarat otetaan demokraattiseen julkiseen hallintaan niin, että käytetään väestön kokonaisuudessaan eduksi. Kiitos kollega Murphy. Ja nyt ovat vuorossa puhujat ryhmien puolesta. Aluksi herra Posselt, yksi minuutti. Herra puhemies. Pohjoiskivu ja Kongo kokonaisuudessaan kuuluu paratiisinomaiselta luontonsa vuoksi kaikkein viehettävimpiin seutuihin ma- maailmassa. Siitä huolimatta tilanne tällä hetkellä on se, että se on kuin helvetti maan päällä. Kongo voisi olla yksi Afrikan tai maailman rikkaimmista maista. Se voisi vesivaroillaan huolehtia koko Afrikan vesihuollosta. Se voisi olla elintarviketuotannon keskipisteessä. Siellä on mitä arvokkaimpia luonnonvaroja. Siellä voisi olla teollisuutta, mutta se on brutaalin, hirvittävän historian uhri. Kolonialismi, postkolonialismi, yritysten tekemä ryöstötoiminta, sodat, sisällissodat, joihin ovat olleet vastuussa korruptoituneet ja kyvyttömät hallinnoijat. Meidän pitää nyt kaikki, että tämä Afrikan keskeinen alue saa rauhan, ja se on mahdollista vain harjoittamalla läheistä yhteistyötä Euroopan ja Afrikan unionin välillä ja näiden molempien yhteistyönä yhdistyneiden kansakuntien kanssa. Se, että asioita tapahtuu samaan aikaan paljon rinnakkain, tehdään erilaisia sopimuksia, joita ei allekirjoiteta, on katastrofialueelle ja siksi alue edellyttää kestäviä ponnistuksia. Kiitos, herra Posselt. Ja nyt puolitoista minuuttia kollega Gurmai. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. M23 kapinalliset on, ovat avanneet taas haavat, jossa sen kun vuosia kärsittiin ja tässä oli tarkoitus saada käsiksi päätöslauselma, vai, mutta tilanne on silti vielä hyvin epävakaa, jos ajatellaan tätä tilannetta. Tällä alueella tarvitaan kattava suunnitelma ja sopimus, jos ajatellaan yhteiskunnallisia oloja ja naapurimaita on ottava kantaa luonnonvaroista kamppailuun. Siellä on laitonta kaivostoimintaa ja tähän on puututtava, jotta voidaan saada hyvä ratkaisu aikaisiksi. Haluaisin korostaa niitä kauheuksia, joita kohdistuu kansalaisiin Kongon demokraattisessa tasavallassa, erityisesti Itä-Kongossa. Seksuaalista väkivaltaa ja raiskauksia on käytetty valtavasti erityisesti alaikäisiin tyttöihin. Tätä ei voida sietää, sen on loputtava ja on autettava uhreja paranemaan sekä psyykkisesti että fyysisesti ja sisäisesti siirtymään joutuneita henkilöitä on autettava, on puututtava konfliktin ytimeen, jos ei ole kunnon strategiaa sille, miten entiset taistelijat saadaan siviilielämään ja miten saadaan eh, pakolaiset palaamaan kotiin. Ei saada kestävää rauhaa myöskään aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Ja nyt on vuorossa kollega Schaake, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen kollegat luonnonvaroihin, seksuaaliseen väkivaltaan, lapsi sotilaiden käyttöön, liittyvä myrkyllinen koktail on nyt koskettaa nyt Itä-Kongoa ja miljoonia ihmisiä. Näitä hirveitä rikoksia auttavat vielä naapurimaat. On selvää, että meidän täytyy toimia koordinoidulla tavalla YK ja Afrikan unionin kanssa, jotta saisimme ajettua päätöksiä nämä hirvittävät jatkuvat tapahtumat. Meidän tulee myöskin estää niiden leviäminen naapurimaihin koko Suurtenjärven alueelle. Euroopan unionin tulisi toimia yhdessä ja vahvasti. Nyt monet Euroopan unionin jäsenmaat ovat pidättäneet apunsa Ruandalle liittyen YK-raporttiin, jonka mukaan maa olisi sekaantunut Kongon konfliktiin. Me tarvitsemme Euroopan unionin kannan liittyen YK hallinnoimaan ase-saartoon. Me voimme tehdä enemmän parantamalla läpinäkyvyyttä, raportointia, esimerkiksi laittomasti kaivettujen mineraalien kaupan osalta jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset, seksuaalinen väkivalta, sotarikokset ja lapsisotilaiden käyttö ovat asioita, jotka pitäisi saattaa tuomioistuimen eteen. Rangaistamattomuudelle täytyy saada loppu. Erityisesti haluaisin tuoda esiin äh, rokea tohtori Mugvegetä vastaan tehdyn raukkomaisen hyökkäyksen, jossa hänen henkivartijansa kuoli. Tämä tapaus täytyy selvittää. Hän auttoi monia naisia, jotka ovat jatkuvan väkivallan kohteena. Kiitoksia. Kiitos kollega Schaake. Nyt kollega Paska, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Olen sitä mieltä, että jatkuva väkivalta itäisessä Kongon demokraattisessa tasavallassa – johtuu siitä, että siellä taistellaan luonnonvaroista. Keskushallitus ei voi pitää järjestystä yllä, sillä ei ole sotilaisia voimavaroja tähän ja seikkailijat pyrkivät aina saamaan hyötyä siitä, että saadaan aikaiseksi konflikteja ja näin päästään käsiksi maan rikkauksiin. Kansa on joutunut kärsimään kaivosyhtiöistä, jotka aseistettujen joukkojen avulla käyttävät hyväksi luonnonvaroja, mineraaleja. Me yleensä pyrimme vakauttamaan poliittisen tilanteen maassa, mutta se mitä tässä tapauksessa on tehtävä on, että on lopetettava näiden luonnonvarojen, näillä luonnonvaroilla käytävä kauppa ja on lopetettava laiton kaivostoiminta. Dodd-Frank lain avulla voitaisiin määrätä mineraaleille jäljitettävyys. Ja näin voitaisiin ehkäistä se, että laittomia luonnonvaroja myytäisiin maailman markkinoilla. Tämä tällainen jäljitettävyys lopettaisi nämä etniset konfliktit, sillä seikkailijoilla ei ole siinä mitään syytä hankkia itselleen kaivoksia. Kiitos kollega Paska. Seuraavaksi ovat sitten vielä kaksi puhujaa. Preda, yksi minuutti. Paljon kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Uskon, että tämä on kuudes kerta tässä parlamentin, tämän kauden aikana, kun keskustelimme erittäin vakavasta tilanteesta, joka on käynnissä Kongon demokraattisessa tasavallassa. Päätöslauselma, esitys, joka on käsittelyssä, on hyvin samantyyppinen kuin aikaisemmat päätöslauselmat. Kuten Euroopan unionin aikaisempi ja aikaisempi päätöshausema. Se, mitä meidän tulee tehdä, on se, että kun suurten alueen konferenssi teki päätöksen, se täytyy toimivana. Repo, yksi minuutti

Kiitos puhemies. Olen hyvin huolestunut humanitaarisesta kriisistä, johon liittyy paljon ihmisoikeusrikkomuksia, joka tapahtuu Kongossa. Meidän on tuomittava joukkoraiskaukset, kidutus ja siviilien eh, joukkomurhat, lapsi, sotilaiden värvääminen. Se, että ei viedä tuomioistuimeen näitä ihmisiä, jotka ovat tästä vastuudessa lisää rankaisemattomuuden eh, vallitsevuutta. EUlla on tässä oma roolinsa. Meidän on varmistettava, että osaltamme edesautamme eh, oikeuden ja turvallisuuden saattamista maahan ja on jatkettava poliisi- ja sotilasoperaatioita on löydettävä sellainen ratkaisu, joka takaa ihmisoikeudet ja vakauden ja rauhan tällä alueella. Kiitos. Kiitos kollega Kukan. Nyt Kirjeen Dydenberg. Kiitos puhemies. Kapinalliset, jotka taistelevat hallitusta vastaan, on johtanut turvallisuusjärjestelmän romahtamiseen ja humanitaariseen kriisin Kongossa. YK syyttävät M23 ryhmän tukemisesta Ruandaa ja myös siitä, että se antaa tiloja näille tänään miljoonat joutuneet siirtymään maan sisälle ja tuhannet ovat pakenemaan Ruandaan. Sanat sivilistit ovat joutuneet uhreiksi väkivaltapitoille ja raiskauksille. Tämä tilanne on huolestuttava kansainvälisen yhteisön kannalta ja tämä johtaa poliittisiin ja yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kriiseihin Kongossa. Jotkin julmat, julmat ovat sellaisia, mitä kaikki julmuuksia pitää todellakin tuomita ja ehdottomasti pitää rankaista ehdottaa kaikista näistä teoista. Kiitos. Je vais, je vais continuer. Demokratyczna Republika Konga musi przywrócić... Saanen siis jatkaa. Hyvä. Kiitos. Hmm. Kongon demokraattinen tasavalta tarvitsee vakautta, täytyy olla voimakkaita riippumattomia instituutioita, EUn täytyy edelleen jatkaa toimenpiteitään niin, että se koordinoi ja tehokkaasti tukee väestöä lääketieteellisillä lääkkeillä ja humanitaarisella tuella tässä sotilaisessa verisessä konfliktissa. Kiitos Geringer de Ja Meillä on vain vähän mahdollisuuksia viitata teille, jos te olette liian nopeita. Tulkit aika ajoin antavat mulle epätoivoisen merkin silloin, kun kollegat puhuvat liian nopeasti. Kollega Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Ei ole epäilystäkään siitä, että Kongo on tragedia erityisesti, kun ajatellaan sitä, että tämän maan tulisi olla yksi kaikkein rikkaimpia maita maailmassa luonnonvarojensa ansiosta, mutta näinhän ei ole. Vaikka Kongon demokraattisen tasavallalla on ollut jo 50 vuotta itsenäisyys, hyvin vähän edistystä todellisen demokratian luomiseksi on tapahtunut ja oikeuden ja rauhan luomiseksi. Tämä johtuu väkivallasta, jota kohdistuu erityisesti naisiin, kuten aikaisemmat puhujat ovat huomauttaneet. Hiljattain 600 koulua on tuhottu. Emme voi hyväksyä tällaista Euroopan unionin YK tasolla pitäisi löytää mahdollisuus vakauttaa maa. Toiseksi sen Ugandan ja Ruandan tyyppiset maat pitäisi ähm, pakottaa lähtemään Kongosta niin, että Kongo ainakin voisi auttaa niitä, joita haluaisi auttaa. Kiitoksia. Kiitos kollega Kelly ja viimeisenä kollega Lisek. E, Kiitos, puhemies. Luonnollisesti poliittinen tilanne järvien alueella on hyvin mutkikas ja humanitaarinen tilanne on todella dramaattinen. Näitä ongelmia me emme voi ratkaista ilman, että me osittain vaikutamme siihen, mikä on tilanne Ruandan ja Kongon välillä. On välttämätöntä, että näiden maiden valtaa pitäviin vaikutetaan – niin, että ne eivät tue kapitalisia riippumatta siitä, mihin etniseen ryhmään tai poliittisen tavoitteiden ajajiin he kuuluvat. Kansainvälinen yhteiskunta EU e on velvollinen harjoittamaan painostusta kumpaakin maata kohtaan, jotta ne käynnistävät yhteistyön niin, että kielteiset voimat voidaan saada pois Kongon itäosasta. Ja meidän täytyy myös toimia laitonta luonnonvarojen käyttöä vastaan, ja sen pitäisi myöskin olla osa tätä rauhanprojektia. Kiitos, ja nyt lopuksi komission jäsen Solos. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamenttiedustajat. On hienoa, että täällä Euroopan parlamentissa hyväksytään päätöslauselma kiireellisenä asiana joka koskee Kongoa, erityisesti Itä-Kongoa. Tämä asia on monen kuukauden ajan huolestuttanut Euroopan unionia ja sen takia on hyväksytty useita julkilausumia ja kahdet päätelmät viimeistä ulkoasain neuvostoista. Mekin olemme huolestuneita näistä päätöslausunnoissa mainituista asioista, ihmisoikeusrikkomuksista on kyse seksuaalista väkivallasta on tärkeää lopettaa. Aseellisten ryhmien toimet on saatava oikeusvaltio taas toimimaan ja Itä-Kongon hallinto samoin. Tarvitaan turvallisuusuudistuksia ja on torjuttavaa laitonta eh, luonnonvaran hyväksikäyttöä. Tässä mielessä Kongon demokraattisen tasavallan itsenäisyys on aina ollut sellainen asia, johon ei ole haluttu tehdä minkälaisia muutoksia ja me olemme aina tuomineet asaisten ryhmien toimet, erityisesti M23. Ei ole hyväksyttävää, että tämä liike saa ulkoa tukea. Olemme halunneet taistelua rankaisematonta vastaan aina silloin, kun kyseessä ovat väkivaltaisuuden syyllistyneet. Mutta kaikkien on kuitenkin ponnisteltava rakentavasti, jotta löydettäisiin pitkäaikainen ratkaisu kriisiin. Siksi tarvitaan kivun kansan keskuudessa poliittinen konsensus, sillä nimenomaan siellä internasesta kärsitään, mutta myös muualla demokraattisessa tasavallassa ja naapurimaissa halutaan sellaista myönteistä dynamiikkaa, että voidaan varmistaa turvallisuus ja rauha Suurtenjärven alueella. Ja siksi on hyvä, että konfliktin osapuolet ovat aloittaneet yhteydenpidon, samoin kuin presidentit Ruandasta, Luandasta ja Kongon demokraattisesta tasavallasta liittyen suurten alueiden alueen kongressiin. Euroopan unioni on valmis auttamaan myös poliittisesti näitä aloitteita, jotta voitaisiin löytää kriisiin pysyvä ratkaisu. Ja ottaen huomioon tilanteen monimutkaisuus on pyydetty, että eri alueen toimijat, kuten kansallinen konferenssi, suurten eh, järven alueelta ja myös Etelä-Afrikan yhteistyöjärjestö, mutta myös YK kantaisivat tässä oma kortensa kekoon. Ne ovat tärkeitä siksi, että demokratia tasavallassa on YK eh, missio. Ja Euroopan unioni on usean otteeseen ottanut myönteisesti kantaa siihen, että lähetettäisiin YK erityislähettiläs alueelle, jotta voitaisiin vahvistaa kansainvälisen yhteisön vastausta, jotta saataisiin kriisi pysyvästi ratkaistua. Ja tämän lisäksi Euroopan unioni antaa tukea kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotka joka päivässä työssään pyrkivät edesauttamaan ihmisoikeuksia ja edistävät aktivistien ja hallitusten välistä keskustelua. Yli sata hanketta saa rahoituksen Euroopan unionilta ja kaiken kaikkiaan 20 miljoonaa euroa tähän suunnattu. Voisin kertoa, että komission sen Valls aikoo esittää erityisen ratkaisun ehdotuksen liittyen sukupuoliväkivaltaan ja Tällä hankkeella on tarkoitus parantaa naisten asemaa. 20 miljoonaa euroa on kohta tarkoitus antaa tähän tarkoitukseen ja pyydetään, että muutkin kumppanit, erityisesti jäsenvaltiot, tulisivat mukaan tähän toimeen, jonka tarkoituksena on myöhemmin olla vielä laajempi. Kiitos. Kiitos herra komission jäsen Cholos. Äänestyksessä. Sitä varten on tehty kaikkiaan seitsemän päätösmäisitystä. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys on äh,